huomenta, hyvät naisten herrat. Voiko aloit- voimmeko aloittaa työmme? Meillä on paljon tehtävää, useita äänestyksiä. Kiitoksia siitä, että tulitte oikea paikalle. Voimme varmasti aloittaa. Ja ennen kuin aloitamme äänestyksillä, joudun kertomaan teille sen, että valitettavasti edustaja Omarji ei pääse paikalle tänään. Ja siitä syystä kohta 16 esityslistallamme lykkääntyy toiseen kokoukseen. Tämä siis vain tiedoksi. Ja sitten Euroopan komission edustajilla, jos ovat paikalla. Joka tapauksessa hänen lausuntonsa esitetään sitten joulukuun jonkun kokouksen aikana. Emme työstä kohtaa 16 tänään. Ja nyt voimme aloittaa heti äänestyksillä. Ensimmäinen äänestys koskee rajan ylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismia – Esittäneenä on Matthijs van Miltenburg. Hän esitteli tämän mietintönsä 15.10. Meillä on ollut 119 tarkistusta, jota on esitetty 11 kompromissia. Niistä on ryhmien välillä neuvoteltu. Envivaliokunta on antanut lausuntonsa ja se on sitten nyt nämä omat ehdotuksensa. Ennen kuin siirrymme äänestämään, annan puheenvuoron esittelijälle ja sitten EPP on kertonut, että heidän varjoesittelijänsä käyttää puheenvuoron. Edustaja von Miltenburg, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta lähestymistavasta ja toivottavasti myöskin kansanpuolue viime kädessä sitten tukee mietintöä, Mehän olemme puhuneet mekanismin vapaaehtoisuudesta, eli täytyy katsoa, mutta myöskin olen kiitollinen kaikille parlamentin yksiköille, oikeudellisille yksiköille ja kaikille muille, jotka olivat mukana tämän mietinnön laadinnassa. Tämä oli aika monimutkainen myöskin oikeudellisesti. Eli kiitoksia ja toivottavasti Tsele on yhtä rakentava kuin kansanpuolue ensimmäisessä valiosittelijoiden kokouksessa. Zeller, you have the floor. Kiitoksia. Edustaja Zela, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja vielä kerran lämpimät kiitokset ja Rafan Miltenbylchille, ja muille varjostelijoillekin erittäin iloisasta, vilkkaasta näkemysten vaihdosta, jota käytiin tämän asetuksen tiimoilta. Perän seikan olisin poimia esiin seikan, jonka Van Miltenburg jo mainitsi, erästä seikasta ei saatu sopua aikaan. Kuten te tiedätte jo alusta pitäen, täällä parlamentissa olen voimakkaasti kannattanut sitä, että rajan ylittävää yhteistyötä asetetaan yhä enemmän kohesiopolitiikan keskiöön. Katson, että varsinkin raja-alueella pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä huolimatta siitä, että välillä on maan raja. Joskus ei kyse pelkästään maanrajasta, vaan myös erilaisista oikeusjärjestelmistä jäsenvaltioissa. Raja-alueiden kannalta ja tyydyttävän yhteistyön kannalta tämä ei helpota millään tavalla asioita, kun pyritään toteuttamaan yhteisiä hankkeita. Tästä syystä rajat yhteistyö on tarpeellista ja se on tuonut tulosta, kuten eilen kuulimme. Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhteisö, yhteisö on perustettu 78 yhteensä ovat suuri menestystarina alueellisen yhteistyön yhtymiä. Nyt pitäisi jatkaa tätä edistystä lukuisissa kuulemisissa. Eri vastuuhenkilöt, jotka ovat puhuneet yhteistyöstä, ovat juuri valittaneet tätä Uskon, että emme voi hyväksyä sellaista tilannetta, että bussilinjan hyväksyminen kahden naapurikaupungin välille, jotka sattumoisin ovat eri puolella rajaa Frankfurtista Oderiin, että tällainen bussimatka saattaa kestää jopa viisi tuntia. Ei tämä ole Euroopan yhteistyön hengen mukaista. Siksi olisin kiitollinen. olen kiitollinen siitä, että 2014 Luxemburg puheenjohtajakaudan ryhtyi aloitteelliseksi ja esitti asetusta, joka juuri raja-alueella helpottaa elämää. Huolimatta hallinnollisista taakoista ja esteistä ja erilaisista oikeusjärjestelmistä mahdollistetaan rajoitettava yhteistyö. Rajoilla voidaan itse päättää, missä muodossa yhteistyö toteutetaan. Nyt on saatu kirjeitä pääkaupungeista ja maapäiviltä, jotka peräänkuuluttavat jäsenvaltioiden suverenisuuden puolesta ja pelkäävät suverenisuuden puolesta. Tämä on täysin perusteetonta, koska eurooppalaiset sopimukset pitävät sisällään suverenin, suverenin päätöksenteon jäsenvaltiossa, eikä nyt tähän olla puuttamassa. Nyt on todellakin kyse siitä, että eurooppalaista yhteistyötä edistetään viedään pidemmälle kuin aiemmin. Kun tarkastan nyt tätä asetusta ja vapaaehtoisuutta, joka jäsenvaltiolle on jätetty, pelkään pahoin, että monissa tapauksissa seuraamme vielä havaitsemaan, että uppiniskaisuutta, mutta myöskin väärin ymmärryksiä on syntynyt pääkaupungeissa rajatyöttävän yhteistyön osalta pääkaupungit pikemminkin estävät rajoitetta yhteistyötä kuin edistävät sitä. Siksi toivoisin, että tämä juridinen instrumentti olisi sitova. Ja mitä jäsenvaltioiden suvereniteettiin tulee, sitä ei ole kyseenalaistamassa. Raja-alueella oleville alueille halutaan antaa parempia menetelmiä, jotta voidaan nopeammin tehdä yhteistyötä niissä asioissa, joissa yhteistyö on tarpeellista. Tästä syystä olen esittänyt joitakin tarkistuksia ja kompromisseja, jotka painottavat vapaaehtoisuutta tai en ole yhtynyt sellaisiin tarkistuksiin, jotka viittaavat vapaaehtoisuuteen. Aion äänestää näitä vastaan ja toivon, että kollegat toimivat samoin. Thank you, Mr. Zeller. Kiitoksia, edustaja Zeller. Tämä oli poikkeus. Emme missään tapauksessa avata tänään uudelleen keskustelu ja tänään on äänestys. Ja keskittykäämme itse äänestysluetteloon. Meidän äänestykset hiukan hitaasti, koska nämä ovat kovin monimutkaisia. En hosu, meillä on aikaa, joten käytetään sitä hyvin näihin äänestyksiin. EPP, teillä on 13 jäsentä. Te olette kovin aktiivisia. Vain 12 heistä voi äänestää. He's, Mr. Albrecht will be like... Albrecht on täällä ikään kuin tar- tarkkailijana. Kiitoksia. Näin voidaan aloittaa. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, että nähdään mikä tämä jakauma täällä huoneessa on. Eli kompromissi 5, sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kiitoksia. 18 puolesta, 11 vasta. Kompromissi 5 on näin hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa 67? Tarkistan sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten äänestetään useista tarkastuksista yhdessä ryhmässä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 82 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistetaan, ehkä tämä oli hylätty. 82 sähköinen tarkistus puolesta. Vastaan hylätty. Kiitoksia. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 ja 96, niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään yhdessä ryhmässä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta ja 114 ja siis yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta. Siis 102 ja 103 anteeksi olivat yhdessä. Äänestetään näistä uudelleen. 102 103 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 104. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan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 Hyväksytty. Ja sitten neljä tarkistusta yhdessä 24, 25, 26, 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi tarkistusta 114, 115 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin siirrytään sitten Envi 1 johdantosakappaleisiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30. Voidaan tarkistaa Envi 1. tuossa kappale 2 ja äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2, johdatusokappaleesta 12 puolesta vastaan tyhjää Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Kompromissi 2. Sähköinen tarkastusäänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. Nyt mennään tarkistukseen kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Sähköinen tarkistus 51. Äänestys on alkanut. Ja äänestys on päättynyt. Hylätty. Ihan selvästi. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta katsotaan uudelleen, en ole varma. Kompromissi neljä, Sähköinen tarkistusäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. 61 tarkastetaan. Sähköinen äänestys, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Mietintö on hyväksytty. Eli meillä on nyt 14 puolta ääntä, yksi vasta ääni ja 15 tyhjää ääntä. Mikä merkitsee sitä, että se on hyväksytty. Yeah, it is adopted. I'm sorry. I'm sorry. I'll come. Hyväksytty, hyväksytty. Minä tässä äh, sanoin väärin. Hyväksytty. Olen pahoillani. Okay. We have to vote now, now for... Ja nyt äänestetään sitten vielä mandaatista. Äänestäkää toimielinten välisten neuvotteluiden mandaatista. Jälleen kerran sähköisesti. Ja tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. And the vote is... Ja äänestys on päättynyt. Ja näin meillä on neuvottelumandaatti olemassa. Kiitoksia. Päivän ensimmäinen äänestys. Kiitoksia kärsivällisyydestänne ja pahoittelen tätä virhettä, jonka tein tässä lopussa. Nyt jatkamme siis seuraavan äänestyksen parissa. Tässä on kysymys meidän lausunnostamme Invest EU-ohjelman perustaminen. Esittelijä Westfall esitteli lausuntonsa syyskuussa. 245 tarkistusta esitettiin ja nyt sitten loppujen lopuksi meillä on 21 kompromissitekstiä, josta on neuvoteltu eri ryhmien välillä. valiokunta, Ekon ja budjettivaliokunta yhdessä. 3.7. kuulemme kuulemme tätä, tätä mietintöä. Westfall, haluatko käyttää puheenvuoron? Niin ihan lyhyesti ennen kuin aloitamme äänestyksen. Aikaisemmin viittasin siihen, että meidän pitäisi poistaa tämä jäsenvaltioiden osiot, koska viime kädessä tämähän on sitten aika lyhyt lausunto, ja meidän täytyy käydä tästä keskustelua. Ja tässä kohtaa haluaisin kiittää valiokunnan sihteeristöä ja myöskin Beatea, neuvonantajaa. He ovat tehneet tässä paljon työtä. Meidän täytyy varmistaa, että tämä membership compartment saadaan pois. Eli olemme tehneet erinomaista työtä, kiitos siitä. Ja nyt sitten jännityksellä odottelen, miten lopputulos tulee muotoutumaan. Kysehän on järjestelmän muutoksesta. Rakennepolitiikka on rakennepolitiikkaa ja siinä on lisäarvoa. Ja alue Politiikkaa ei saa uhrata. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Nyt aloitamme äänestämään tästä kysymyksestä. Mainitsimme eilen pari-kolme kertaa, että tätä äänestystä on odotettu, että tiedämme, miten muut asiat jatkuvat. Näin aloitamme tarkistuksesta 12 ja 127 jotka ovat identtiset puolesta vastaan. Koska tässä on kyseessä äänestysten alku, tarkistetaan 12 ja 127 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja koska se on hyväksytty, niin mennään sitten tarkistuksen 109 puolesta. 109 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 109. Sähköinen tarkastus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hylätty. Ja näin mennään tarkistukseen 11. Niinkö? Kyllä. Tarkistus 11 puolesta vastaan. tyhjä Sama tilanne hyväksytty. Tarkistetaanko? Sähköinen tarkastus, tarkistus 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hylätty. Ja näin mennään. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 16. Sähköinen tarkastusäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sama jakauma säilyy. Seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Aivan kuten aiempikin. 18 puolesta. Yhdessä 164 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amendment 19. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 ja 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 110 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 111 se raukeakin, koska 124 hylättiin. Sama koskee seuraavia. Eli seuraavaksi tarkistus 148. Sataneljäkymmentäkahdeksan ja 149 to, uh, I think it's not. Tarkistus 112 ei se ole sama kuin 111. They are not absolutely identical. Niin eivät ole täysin identtiset. Eli äänestämme niistä erikseen. Mutta ne kumpikin raukeavat. No niin. Eli 148 ja 149. Äänestämme niistä yhdessä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 46 puolesta, Eli 125 hylättiin, eli nyt äänestämme viimeisestä lisäyksestä sanoista Climate Mainstreaming eteenpäin. Tuliko selväksi kaikille? Hyvä. Eli äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 126 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 47. Eli äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 128. Se raukeaa. Eli seuraavaksi kompromissitarkistus kolmen. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 154 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli 154 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 15.159.160 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 166 raukeaa. Seuraavakin raukeaa. Eli Tarkistus 170, Aisekin raukeaa. Eli, eli tarkistus 178. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 180 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Satakahdeksankymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus. Ai, tar- aloita tarkistuksen. Selvä. Eli tarkistus 190. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli minullekin yllätys. Eli nostakaa kädet kunnolla pystyyn. Yksi käsi ainoastaan. Olen tehnyt virheitä ja olen sitä pahallani. Kompromistarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 raukeaa. Eli tarkistus 131. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 215 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 215. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 199 ja 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten taas 82 ja 83. Ne raukeavatkin. Tarkistus 201. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 raukeaa. Eli onko 203 seuraava? Eli 203. 203. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 ja 208 ovat identtiset. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25, 210 ja 211 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hylätty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 213. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksisataakuusitoista puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 26, 224, 225 ja 22, niin nämä kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä eli 225. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, mitäs nyt tehdään, kun äänet menevät tasan? Eli hylätty. Joku jätti äänestämättä. Mutta hylätty siis. Sitten 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27 ja 229 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 aukeaa, eli 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 onkin rauennut 77kin on raunat, 78 sitten, eikö niin? 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 on rauennut, kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty Tarkistus 96 puolesta. Se onkin rauennut, koska 12 hyväksyttiin 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko te tarkistetaan? 97 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Teidän täytyy antaa minulle potkut heti kertalaakista. Ehkä minä menen liian nopeasti, koska näen, että kädet liikkuvat vähän tahmeasti. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10, joka on identtinen 103 ja 104 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaikki kolme. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Onnittelut sen laatijalle. Rova Festval, haluatko puhua jotain? Sano jotakin tähän väliin. Ja, vielen Dank ähm, für, für dieses Abstimmungsergebnis. Kiitoksia. Niin, tämä äänestystulos. Äh, en ollut oikein osannut sitä odottaa, mutta, mutta kun tämä ratkaiseva äänestys voitettiin alussa, niin haluan kyllä nyt kiittää tästä kovasti Tietysti me käymme lisäkeskusteluja valiokunnassa tästä asiasta ja katsomme. Tämähän on erittäin tärkeä asia nimittäin niin aluepolitiikalle. Kiitoksia. Hey, thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitos myöskin tuen ilmaisuista äänestyksen yhteydessä. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, seuraavaan äänestykseen. Kyse on lausunnosta, joka liittyy unionin talousarvion suojaamiseen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuu yleisiä puutteita. Lausunnonlaatija on edustaja van Miltenburg. Hän esitteli lausuntoluonnoksensa lokakuussa ehkä, en muista tarkkaan, tarkistuksia tuli toista sataa, 128. Kompromissitarkistuksiakin on tehty. Haluatko edustaa Van Miltenburg puhua tähän väliin? Niin, ikävä kyllä tämä on aika kiistanalainen aihe, joten on aika hankala tehdä kompromisseja. Tein parhaani saada aikaan ainakin muutaman kompromissin, mutta viime kädessä täällä on sitten tarkistuksia, jotka menevät vähän joka suuntaan ja meidän täytyy nyt sitten vain äänestää. Eli kiitos sihteeristölle ja varjoesitelijöille tuesta. Saamme aikaan edes muutaman kompromissin ja toivottavasti tämä lausunto menee läpi, koska olisi tärkeää, että myöskin tämä valiokunta pystyy lausunnon kautta vaikuttamaan budjetti- ja talousarvion valvontavaliokuntaan. Eli toivottavasti me saamme aikaan nyt lausunnon. Kiitos. Thank you very much. Let us go. Kiitoksia paljon. Mennään suoraan äänestykseen. Aloitamme tarkistuksesta numero kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 40 ja 41 ovat identtiset, puolestaan et vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. 43. Koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. neljä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 50, 52, 53 ja 54 sekä 55 yhtenä ryppäänä puolesta vastaan tyhjää hylätty kaikki tyynni 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Aloitteko tätä tarkistetaan? 56 puolesta. sitten puheenvuoron. Niin, varjoesittelijäni ehdotti suullista tarkistusta niin, että poistettaisiin tuo keskiosa tuosta tekstistä, mikä merkitsee sitä, että teksti olisi lopuksi ilmaisun vapaus ja mielipiteen vapaus, mukaan lukien lehdistövapaus ja liittymisvapaus. Ja yhdistymisvapaus. Eli 56 tarkistuksen tehty suullinen tarkistus oli tämä. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Eli vastusta äänestämme tarkistuksesta ja suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 57 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 58. Ei tullut ihan selväksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty.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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneisesti 71 koneäänestys. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 76 ja 77 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 78, 79 ja 80 ovat myös identtiset puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, luulisin, mutta tarkistetaan nämä kolme tarkistuksesta. 78, 80 äänestys alkaa. And the vote is closed. And it is adopted. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 81 ja 82, jotka ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 ja 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta niin. Tässä on suullinen tarkistus, eikö niin? Herra van Miltenburg. Kompromissitekstistä SNTn pyynnöstä haluaisimme ehdottaa, että poistetaan viimeinen virke, joka alkaa sanoilla The Commission may also take into account the criteria used in EU ja niin eteenpäin, kunnes päästään sanan taxation. Clear forever. Kiitos, tuiko tämä kaikille nyt selväksi? Oletteko te saaneet tämän suullisen tarkistuksen ja sen tarkan tekstin tietoonne? Selvä. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei, joten äästämme kompromissista viisi suullisella tarkistuksella höystettynä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 102 ja 103. Ne ovat identtiset puolesta. Who is against? Abstain. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 104 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 ja 107 olivat siinä samassa nipussa. 106, eri äänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, yksi, kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, yksi, yksi, seitsemän, puolesta. On, se onkin rauennut. Pyydän anteeksi, yksi, yksi, viisi, yksi, yksi, seitsemän ja yksi, yksi, kahdeksan sekä yksi, yksi, kuusi ovat kaikki rauenneet. Joten menemme tarkistukseen kolme sekä 119, jotka ovat identtiset puolesta. Ja 1.20 on samassa nipussa nämä kaikki kolme. 3, 1, 9, 9 ja 1, 20 ovat identtiset, joten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Aloitteko, tätä tarkistetaan koneäänestys 3, 1, 1, 9 ja 1, 120. Koneäänestys, äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. kaksi yksi. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi, kaksi, kaksi puolesta vasta tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi, kaksi, kolme puolesta vastaan tyhjää, Hylätty. neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1, 2, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 29. Tarkistus sähköisesti äänestys on alkanut. And the vote is closed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 Saanko esittää kysymyksen? Esittelijä äänesti mietintöä vastaan. Aikooko esittelijä kuitenkin pitää nimensä tässä tekstissä vai aikooko hän tehdä jotakin johtopäätöksiä? Minä en voi hyväksyä tätä. Mehän äänestimme, että tehtäisiin vain yksimielisiä päätöksiä, samoin kuin artikla 7 menettelyssä. Se nyt käytännössä ei toimi. Eli minä poistan nimeni tästä mietinnöstä, ja se on kyllä ikävää, koska meillä ei nyt ole sitten kunnollista lausuntoa, joka menee budjetti- ja talousarvion valvontavaliokuntiin, mutta minä joudun vetämään nyt nimeni tästä pois ja joudun äänestämään tätä lausuntoa vastaan. Thank you very much. Thank you for the question. Thank you for the... Kiitoksia, kiitoksia vastauksesta. Eli teidän nimenne vedetään pois tästä lausunnosta. Ja koska olemme lausunnon hyväksyneet, niin esitämme sen johtavalle valiokunnalle ja minä laitan siihen nimeni puheenjohtajana. Ja näin siirrytään seuraavaan äänestykseen. Ehkä yhtä mielenkiintoinen kuin ensimmäinen ja toinen. Joka tapauksessa tämä on viimeinen äänestyksemme tänä aamuna. Ja viimeinen äänestys koskee uudistusten tukiohjelman perustamista. Johtovaliokunnat ovat budjetti- ja ekonvaliokunnat. Saimme 152 tarkistusta. Oikein erinevät kannat oli meillä näistä osasta tekstiä. joten vähemmän kompromisseja ja äänestämme suuremmasta osasta tarkistuksia nyt täällä regissä. Eli kiittäisin varjoesittelijöitä, koska itse olen varjoesittelijänä. Ja jos suoraan äänestämään, tämä on vieläkin monimutkaisempaa. Aloitetaan tarkistus 71. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään toisissa liittyvistä tarkistuksista mm, 73, 78, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69 ja 70. Kaikista näistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme kompromissiin 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 90 sähköisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kahdeksankymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä ovat siis identtiset 98 kanssa. Pahoittelen jäi huomaamatta. Ja näin siirrytään kompromissiin 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta siis suullisine tarkistuksineen. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Näin äänestetään sen kanssa 109 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 109. Sähköinen tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan. Näin vain kaksi kättä. 110 puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 114, 116, 117, 122. Nämä liittyvät toisiinsa, niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toisinsa liittyvät tarkistukset 123, 124, 125 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 123, 124, 125. Sähköinen tarkistusäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jatketaan tarkistuksesta 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. Haluatteko tarkistaa 134? Sähköinen tarkastusäänestys on alkanut. Meitä on yhä vähemmän äänestyksessä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Minun virheeni. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty 140 on vedetty pois 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää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 ne ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. M. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta ja vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus seitsemän Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Kiitos. Kiitos kärsivällisyydestä. Äänestykset on nyt hoidettu. Se oli tänään vähän tavallista hitaampaa, mutta oli tärkeää saada selkeä kuva. Kiitos. Uh, on our visit to mm-hmm. can we continue our work? No niin, jos sitten jatkamme. Meillä on vielä kohtia esityslistalla. Ehdottaisin, että seuraava kohta esityslistalla, eli alu- aluekehitysvaliokunnan valtuuskunnan virkamatka Reunionin saarelle Ranskaan 17.21. syyskuuta. Lykkäämme tätä, koska meillä on jo tämä kirjallinen raportti matkasta, mutta olemme kuulleet, että on jotain tiettyjä ikäviä tilanteita tällä maalla ja olisi hyvä, että Omar She olisi täällä – kertomassa näistä tärkeistä asioista. Eli jos teille sopii, niin lykkäämme tätä keskustelua virkamatkasta siksi, kunnes Omarse on jälleen paikalla. Sitten seuraava kohta. Ensimmäinen kesäkuuta komissio esitteli uudistuspaketin, joka liittyi tulevaan maatalouspolitiikkaan – Kyse on myöskin säännöistä, jotka liittyvät strategisiin sääntöihin, joita jäsenvaltiot laativat yhteisen maatalouspolitiikan alaisuudessa. Ja sitä rahoitetaan Euroopan maataloustakurahastosta ja myöskin maaseudun kehittämisrahastosta. Lisäksi strategiset suunnitelmat – myöskin sisältävät sääntöjä tietyn tyyppisistä toimista, joita jäsenvaltiot toteuttavat suorien maksujen kautta, maaseudun kehittämisen toimien ja alakohtaisten hankkeiden kautta. Valiokunta on nimettänyt Ropeen valmistelijaksi ja tänään hän esittelee lausuntoluonnoksen. Eli Rope, teillä on puheenvuoro ja sen jälkeen puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Olkaa hyvä. Gerbiamä pirmininkė, gerbiami kollegos. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Toden totta, niin kuin puheenjohtaja jo totesi, meidän määrä antaa regivaliokunnan lausunto maatalousvaliokunnalle tästä aiheesta. Haluaisin kiittää koko työryhmääni yhteistyöstä, koska heidän avullaan olen onnistunut arvioimaan tilannetta joka vallitsee Euroopassa maataloussektorilla ja maaseudun kehittämissektorilla. Olemme tehneet joukon ehdotuksia. Yhteensä 87 tarkistusta tuli, joten niitä on melkoisen monta, tai suosituksia näin monta, joilla pyritään parantamaan asetusta. Teillä on ollut tilaisuus jo tutustua näihin ehdotuksiin ja ilomielin nyt kuulisin teidän näkemyksenne, teidän kritiikkinne ja teidän ehdotuksenne. Ja sitten uskon, että yhteistuumin me pystymme syventämään keskustelua aiheesta vielä lisää. Ja voimme pohtia, kuinka kannattaisi edetä tässä melkoisen monimutkaisessa tilanteessa. Ja voisimme katsoa, millaisen linjauksen voimme ottaa tähän asiaan ja mitä me ehdotamme maatalousvaliokunnalle lausunnon muodossa. Tämä osa-alue on erittäin tärkeä pelkästään maataussektorin kannalta, vaan myöskin maaseudulla elävien ihmisten kannalla, kannalta, ihmisten kannalta, jotka asuvat eri alueilla. Tarkoitus on elinkeinoelämän tukemisesta maaseudulla. On harmillista, että komissio on suhtautunut melkoisen nuivasti tähän hankkeeseen. Tämä kuitenkin on tärkeä osa että Tähän on kuitenkin tehty melkein kaikkein eniten leikkauksia. En tiedä, onko Euroopassa maaseudusta tullut niin epäsuosittu, että maaseudulta nimenomaan leikataan. Miten neljäs osa varoista maaseudun tukemisesta on leikattu pois. Ja maaseudulla ja Euroopassa muutenkin muitakin haasteita, kuten Brexit ja muut suuret haasteet, jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuuteen. Tieteellisen tutkimuksen puolella olisi parantamisen varaa. Lisäksi erää kysymys, miksi maaseutu joutuu maksamaan nyt viulut näiden kaikkien muiden haasteiden hoitamisesta, kun tarkastellaan tulotasoa maaseudulla – Maaseudulla ihmiset tienaavat miltei puolet vähemmän kuin kaupunkialueilla. Miksi nyt sitten pitäisi vielä enemmän rokottaa maaseudun asukkaita? Olen iloinen siitä, että parlamentti on tässä suhteessa aivan eri kannalla kuin komissio. Parlamentti pyrkii palottamaan tuen aiemmalle tasolle ja pitää kiinni siitä ajatuksesta, että maaseudun kehittämisrahastoa ei pitäisi millään tavalla leikata, pikemminkin sen pitäisi pysyä samalla tasolla kuin kauden 2014-2017. Oli myöskin ikävä havaita, että komissio ehdotti, että yhteisrahoitusosuutta kasvatettaisiin Kyse on elinkeinoelämän harjoittajista, jotka joutuvat nyt sitten löytämään miten kaksi kertaa enemmän yhteisrahoitusvaroja kuin aiemmin voidakseen rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita. Ja jäsenvaltioiden täytyy miltei kaksi kertaa enemmän löytää yhteisrahoitusrahaa kuin aiemmin. Saattaa hyvinkin käydä, että rikkaissa maissa hankkeita voidaan pistää menestyksekkäästi täytäntöön, mutta vähemmän kehittyneissä maissa, koska yhteisrahoitusta ja omaa rahaa puuttuu, hankkeita ei sitten koskaan toteuteta. Näin saattaa käydä. Ja voi olla, että sitten rahat otetaan pois köyhimmiltä mailta ja jaetaan uudelleen rikkaiden maiden kesken. Ja minun mielestäni tämä ei ole reilua. Minun mielestäni meidän pitäisi jälleen kerran palata nykyiseen yhteisrahoitussääntöön. Eilen me puhuimme jo aluepolitiikasta – EU:ssa. Uskon, että EU, EUn kehityspolitiikan tai aluepolitiikan ja maaseudun kehityspolitiikan pitäisi kulkea käsi kädessä. Niiden pitäisi olla sopusoinnussa. Olemme melkoisen tyytyväisiä LEADER-ohjelmaan ja toivoisimme, että maaseutualueella voitaisiin nauttia ohjelmasta paljon enemmänkin. Ohjelmaa pitäisi laajentaa jokaisen yhteisön ja jokaisen kaupungin pitäisi voida hyötyä eri toimista, mutta jostakin syystä jälleen kerran komissio ehdottaa leikkauksia myöskin LEADER-ohjelman rahoitukseen. nyt on, ei ole kyse pelkästään maaseutualueella elinkeinon elämän harjoittamisen mahdollisuuksista vaan muutenkin mahdollisuuksien avaamisesta. Varsinkin nuoria pitäisi tukea, nuoria pitäisi kannustaa pysymään maaseudulla, jäämään sinne. Tiedämme kyllä, mitä nykypäivän ongelmia varsinkin nuorilla viljelijöillä on. Yhtäältä haluaisimme lisää viljelijöitä, nuoria varsinkin, mutta toisaalta pitäisi luoda heille myöskin toimintamahdollisuuksia. Ir tai, kad e, šiandieną... Nuoret menettävät työpaikkoja tänä päivänä, koska havaitsemme, että alle 6 prosenttia Euroopan viljelijöistä on nuoria viljelijöitä. Joissakin maissa tämä luku on vielä pienempi. Etenkin nuor- nuorille annettavaa tukea pitäisi lisätä aina 40 vuoteen, jopa 45 vuoteen saakka. tämä konstilla voitaisiin kannustaa nuoria jäämään maaseudulle ja ryhtymään maataloustuottajaksi. Kestävän kehityksen tavoitteet täytyy niin ikään toteuttaa ei pelkästään perinteisillä aloilla, vaan lisäksi pitäisi tarkastella tulevaisuutta, tulevaisuuden näkymiä. Tarvitsemme myöskin toimintojen monipuolistamista maaseudulla. Kyse pelkästään maataloussektoreista, jotka ovat tuottavia, vaan pitäisi tarkastaa sellaisia sektoreita, jotka eivät niinkään paljon tuota, mutta kuitenkin auttavat pitämään yllä biologista monimuotoisuutta tai taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Jopa 30 prosenttia pitäisi tuesta kanavoida sellaisiin toimiin, jotka esimerkiksi taistelevat ilmastonmuutosta vastaan tai samantyyppisiä ilmiöitä vastaan, niin että aina perinteisiä toimijoille pyritään edistämään tuottavuutta. Uskon, että näistä mainitsemista toimista olisi hyvin paljon hyötyä. Kilpailukyky paranisi, ei pelkästään jäsenvaltioiden ja eri alueiden kohdalla, vaan nähtäisi myöskin, kuinka maailmanlaajuisesti voitaisiin parantaa Euroopan kilpailukykyä – Kolmansista maista tuleva tuonti on vaikuttanut kielteisesti. On tärkeää, että me pidämme kiinni omista velvoitteistamme. Tärkeää on niin ikään, että kun jossakin tapauksessa puhutaan yksinkertaistamisesta, niin meidän täytyy todellakin pystyä saman aikaan menestyksekästä politiikkaa siten, että leikataan byrokratiaa. Ja se, että jäsenvaltiot itse voivat laatia omata takuunsa tai turvajärjestelynsä. Tämä ei kuitenkaan mikään yleispätevä ratkaisu. Kaikissa tapauksissa ei kannata noudattaa samoja toimia. Joskus pitäisi estää jäsenvaltiota liikasään, antamasta liikasääntelyä ja lisäämästä byrokratiaa. Näemme, että ihmiset, jotka toimivat maatalousalalla, ovat joskus ihmisiä, jotka asuvat käytännössä kaupungissa, jotka maataloustuotantoa tai maataloustoimintaa harjoittavat usein asuvat kaupungissa. Ja heidänkin täytyy voida jatkaa elinkeinonsa, elinkeinonsa harjoittamista. Entä sitten sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet maaseudulla? Olemme nähneet tapauksia, joissa naisilla on ikään kuin rooli maaseudulla. He eivät saa mitään sosiaalisia etuuksia, koska he tekevät työtä puolisonsa sivussa. Heidän elämänsä on usein vaikeaa ja he kärsivät sosiaaliturvan puutteesta jopa. Myöskin hyvin monia ero, suuria eroja tulotasossa maataloustuottajien kohdalla. Meidän pitäisi pikemminkin kannustaa siihen, että nämä kuilut pienenevät valitettavaa kyllä. Vuonna 2013 kaikki maat eivät onnistuneet pääsemään keskiarvoon, joka oli asetettu tavoitteeksi. Seuraavalla ohjelmakaudella täytyy pyrkiä siihen, että ei mennä 80 prosentin konvergenssitason, vaan 100 prosenttisen konvergenssiin vuoteen 2027 mennessä – Lisäksi täytyisi päästä eroon sellaisista tilanteista, joita joissakin valtioissa on, kun viljelijät katsovat olevansa jollakin tapaa toisen luokan kansalaisia. Tulotasoissa on valtavia eroja. Joitakin mielenilmauksia ja protesteja ja mielenosoituksia on järjestetty komission ja neuvostorakennusten ulkopuolella. Viljat ovat osoittaneet mieltään 13. joulukuuta eli ensi viikolla. Ensi viikolla jälleen tulossa suuri, suuren luokan mielenosoitus. Mutta minun mielestä ei kyllä maanviljelijät maataloustuottajien pitää olla tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla muiden kanssa. Tämä on tärkeä asia ja meidän täytyy todellakin pyrkiä saattamaan tämä prosessi onnekkaaseen päätöksensä. Vielä yksi asia, jonka haluaisin mainita. Komissio on jälleen kerran lähestynyt asiaa väärästä näkövinkkelistä. Alueelliset elimet Euroopassa vuodesta 2016 eteenpäin on havaittu, että jotkut alueet Missä sanot, joltakin alueelta ei ole saatu riittävästi tietoa, mutta minun maastani, Tsekin tasavallasta ja Latviasta on saatu tietoa, että siinä on perustettu uusia alueita, joita komissio ei halua hyväksyä, koska tilastotietoja puuttuu. Vuoteen 2027 mennessä alueet, jotka on hyväksytty maiden sisällä vuonna 2016, eivät olekaan sitten enää katettuina oikeudellisessa kehyksessä. Minusta tämä ei ole reilua. E, Näissä maissa on valtavan suuria eroja eri alueiden välillä. Joskus ilman näiden alueiden omaa syytä. Alue vähentää eroja, ei pelkästään jäsenvaltioiden välillä, mutta myöskin jäsenvaltioiden sisällä eri alueiden välillä koska saattaa olla, että hyvin paljon rahaa kyllä käytetään, mutta kuilu alueiden välillä maan sisällä vain kasvaa. Niin ikään on tärkeää kiinnittää huomiota avainpalveluihin, joita maaseudulla tarjotaan. Tiedämme, että maaseudun väestö, väki maaseudulla vähenee kaikissa maissa. Ja sosiaalipalvelut terveydenhuoltopalvelut ja muut kunnalliset palvelut eivät ole enää kannattavia näillä alueilla. Ja sitten palveluita leikataan ja nuoret ihmiset sitten havaitsevat, että heidän elinolosuhteensa ovat heikenneet ja sitten he muuttavat suurempiin asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin, urbaanille alueelle. Tarkoituksena nyt ei ole estää tätä prosessia, mutta mikäli se lähtee liikkeelle, tästä tulee melkoinen lumipalloefekti. Ihmiset lähtevät pois, ei ole palveluita, eikä ole sitten myöskään työväkeä. Mikäli kaikki perustuu maan mukanaan tuomaan tuottoon, niin maaseudun palvelut eivät pysty kilpailemaan. Maaseudulla Nämä palvelut olisivat erittäin tärkeitä ihmisten kannalta. Niitä ei enää toimiteta, koska ne ovat kannattavia. Tähän haluaisin kiinnittää teidän huomionne. Sitten vielä muutama ajatus paikallisyhteisöistä ja ryhmittymistä. Leader-ohjelma on ollut menestyksekäs. Sillä on hyvä tulevaisuus, mutta sieltä täytyy varmistaa yhtä suuri rahoitus kuin aiemminkin. Nyt on jo nähty, kuinka leader on leikattu joissakin maissa. Nyt pitäisi todellakin antaa paikallisyhteisöille mahdollisuus täysimittaisesti hyödyntää omaa potentiaaliaan. Siksi meidän täytyisi pyrkiä välttymään siltä, että järjestetään avoimia tarjouskilpailuja, jotka perustuvat pelkästään kilpailullisiin tekijöihin – Joskus nähdään hankkeita, jotka on hyvin valmisteltu, ne on hyvin kuvailtu ja suunniteltu, mutta käytännössä ne eivät ole sellaisia, joita paikallisyhteisö voisi pitää ominaan. Yhteisön pitäisi itse löytää ratkaisuja omiin ongelmiinsa. Joskus kysyn, miksi ylipäänsä teeskentelemme tämän rahoitamana tavoita ja yhteisöjä. Viimein kuulisin teidän näkemyksenne myös. Pyydän anteeksi, että liian pitkään. Niin, Kiitos sitten Varjo esittelijät. Buda ei ole paikalla. Edustaako joku häntä? Ei, eli sitten Kartia Peret, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti, koska esittelijä jo hyvin kattavasti esitteli kantansa. Eli yleisesti ottaen tuen valtaosaa asioista, joita hän sanoi, paitsi muutamista, joista nyt puhun lyhyesti. Ensinnäkin tässä valiokunnassa meidän tulisi myöskin miettiä sitä, mitä merkitsee budjettiesitys yhteiselle maatalouspolitiikalle. Komissio on ehdottanut leikkauksia. Parlamentti on ottanut jo kantaa näitä leikkauksia vastaan perinteisessä politiikassa, kuten aluepolitiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa. Ja me kaikki varmasti ymmärrämme, että yhteinen maatalouspolitiikka on hyvin tehokas väline alueelliseen kehitykseen. Ja siksi meidän pitäisi pitää kiinni kannastamme, eli emme halua minkään tyyppisiä leikkauksia tälle alalle. Komission esityksessähän on esitetty noin 15 prosentin leikkauksia maaseudun kehittämisestä. Eli monilla alueilla se johtaisi hyvin hankaliin tilanteisiin. Sitten toinen asia. Komission ehdotuksessa pyritään muuttamaan tämänhetkistä yhteistä maatalouspolitiikkaa ja tässä on otettu esiin strategiset suunnitelmat ja tähän liittyy tiettyjä riskejä. Olemme puhuneet tästä jo komission kanssa Tämähän saattaa johtaa uudelleen kansanlastamiseen maatalouspolitiikan alalla. Yhteinen maatalouspolitiikka on yhteistä politiikkaa ja sen pitää pysyä sellaisena. Se on hyvin keskeinen osa kykyämme hallinnoida alueitamme. Eli tätäkin kysymystä tulisi miettiä jollain tavalla. No sitten tavoitteet, joista komissio on puhunut. ja sitten nämä strategiset suunnitelmat. Haluaisin vielä korostaa, että ymmärrän, että jos mukaan otetaan uusi tavoite, tätähän komissio on nyt ehdottanut, kun puhutaan eläketavoitteista, markkinoista, nuorista, ympäristöstä. Kaikki nämä tavoitteet ovat ihan hyviä, mutta tällä tasolla meidän täytyy ottaa mukaan myöskin nainen yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Nainen on aina ollut hyvin keskeinen tekijä maaseutualueilla. Meidän täytyy myöskin tehdä naisten työstä näkyvämpää maaseudulla. Ja siksi on keskeisen tärkeää, että kun uudistetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin meillä pitää olla erityisiä välineitä näitä kysymyksiä varten. Ja myöskin jollain tavalla näihin tavoitteisiin täytyy yhdistää kysymys, joka liittyy väestökysymyksiin. Komissio ja parlamenttihan ottivat jo kantaa siihen, miten meidän tulisi hyödyntää eurooppalaisia välineitä, esimerkiksi yhteistä maatalouspolitiikkaa, jotta voidaan torjua maaseudun autioitumista. Ja on tärkeää, että näissä strategisissa suunnitelmissa on erityistoimia, jotta voidaan torjua autioitumista. Tällä tavalla voidaan luoda työpaikkoja ja puolensa vetäviä alueita maaseudulla. Ja siellä voidaan sitten harjoittaa toimintaa, jotta nimenomaan naiset ja nuoret voivat kehittää toimintaansa maaseutualueilla ja näissä kylissä. Ja siksi tämä myöskin täytyy pitää mielessä. Ja sitten kun ajatellaan ulkoista lähentymistä, niin ymmärrän täysin sen, mitä esittelijä sanoi. Meidän pitää päästä tähän tavoitteeseen, mutta katsoisin kuitenkin, että sen tekeminen tällä makrorahoituskaudella olisi kyllä hyvin hankalaa, koska meillähän on nyt vähemmän varoja yhteisen maatalouspolitiikkaan. Ja jos on ulkoista lähestymistä lyhyessä ajassa, silloin pitää tehdä taloudellisia mukautuksia ja monissa tapauksissa silloin monet edunsaajat saisivat vähemmän tukea huomattavastikin. Eli olen kyllä samaa mieltä tästä tavoitteesta ulkoisesta lähentymisestä ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla sitä voidaan mukauttaa ajan mittaan, mutta siis tätä tavoitetta kuitenkin tuen. Ja lopuksi vielä yksi kysymys, joka on hyvin konkreettinen. Aluepolitiikassa merkitystä on näiden pysyvien niittyjen määritelmillä. Noin vuosi sitten puhuttiin näistä uusista laidunalueista, koska kun ajatellaan maataloustoimintaa ja erityisesti karjanhoitoa tietyillä alueilla, niin mehän neuvottelimme tästä sopimuksen komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja nyt kun on tämä uusi uudistus tulolla, niin sitten tämä määritelmä, joka laadittiin, on nyt hävinnyt. Eli mielestäni meidän pitäisi ylläpitää sitä määritelmä, joka aikaisemmin tehtiin pysyvistä laidunalueista. Aluetasolla on tiettyjä alueita, joilla tämä kysymys on aivan keskeisen tärkeä. Ja lopuksi haluaisin tietysti kiittää esittelijää. Voimme jatkaa sitten keskustelua, kun olemme saaneet tarkistuksia, ja sen jälkeen pyrimme tekemään tekstistä sellainen, joka voi saa tukea kaikilta. Kiitos. Thank you very much. I don't... Kiitoksia. ECRstä ei ole ketään paikalla. Ja minä sitten esittelen ALDE-ryhmän, esittelen Kataisen kannan. Hän nyt tänään ei päässyt paikalle. Ja hän pyysi minua lukemaan tämän kannan. Eli Katainen haluaisi kiittää esittelijää hyvistä ajatuksista liittyen yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja näihin strategisiin suunnitelmiin. Yleisesti ottaen täytyy taata riittävä joustavuus jäsenvaltioille, kun ne suunnittelevat ja panevat täytäntöön maataloussuunnitelmia. Maatalous EU:ssa on hyvin erilaista eri alueilla. Jäsenvalioilla on oltava mahdollisuus erikoistua – omiin suunnitelmiinsa. Ja meidän täytyy uudistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja lisätä toissijaisuusperiaatetta. No, pari ajatusta sen suhteen, miten komission ehdotusta voitaisiin parantaa, kun ajatellaan maaseudun kehitystä. Ja nämä ovat tärkeitä aluekehitysvaliokunnan näkökulmasta. Meidän täytyy tukea ei pelkästään startup-vaiheessa yrityksiä, niin kuin komissio on ehdottanut – vaan myöskin liiketoiminnan kehitystä jo olemassa olevissa pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä maaseutualueella. Lisäksi täytyy tukea maaseudulla olevia yrityksiä, esimerkiksi biotalous, kiertotalous, matkailu ja muut elinkeino, elinkeinoalueet, niitä pitää edistää maaseutualalla. Kohta 69 on liian kapea tässä mielessä – siellä on yhdistetty maatalous- ja metsätalousyrityksiin, mutta lähestymistapaa tulee laajentaa. Tämänhetkinen ehdotus sulkisi pois monia yrityksiä, jotka ovat tärkeitä maaseutualueilla. Kehitysavulla on myönteinen vaikutus kasvuun ja työpaikkoihin, ja se tulisi panna merkille. Tämä oli siis Kataisen kanta. En näe Damatoa täällä. Ja nyt sitten muut saavat puheenvuoron. Eli Polchak seuraavaksi, olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně za <clears throat> udělení slova. Já jsem eh, přesvědčen, že... Eh, Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Olen vakuuttunut siitä, että YMP on todella nykyaistamisen arvoinen. Sitä täytyy nykyaikaista voida vastata ilmastonmuutoshaasteisiin ja biotalouden esittämiin haasteisiin. Lisäksi on tarpeen, että reagoimme myös uusiutuvien energialähteisiin liittyviin ongelmiin ja kiertotalouteen. Olen myös sitä mieltä, että YMPn rahoitus on avainasemassa tulevaisuudessa, koska se on äärimmäisen tärkeä maaseutualueiden elinvoimalle. Tämän lisäksi tätä tukea täytyy kohdentaa paremmin, varsinkin kun puhutaan pk-yrityksistä. Ja ero näihin suurin yrityksiin, jotka kykenevät hyödyntämään suurta kokoaan, on se, että PK-yritykset ovat heikommassa asemassa ja hyvin usein ne ovat myöskin heikompia kilpailutilanteessa. Ja kuitenkin PK-yritykset ovat juuri niitä, jotka tarjoavat mahdollisuuden parempaan maankäyttöön ja ympäristön kohteluun ylipäätään. Jos maksukatto jää samanlaiseksi kuin mitä se on pk-yritysten kohdalla, niin silloin erot vain vahvistuvat ja suuryritykset ovat huomattavasti vahvemmassa asemassa markkinoilla ja pienet jäävät sitten niiden jalkoihin. Tämä ensimmäisenä kommenttina. Olen myös samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, mitä todettiin varoista, jotka koskevat eh, maaseudun kehittämisrahastoa Niitä ei pidä pelkästään vähentää, vaan niiden tulee olla myöskin isommat kuin mitä taku- ja tukirahastossa ovat. Minun mielestäni on tarpeen, että meillä on voimakas suhde kohesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisrahaston välillä. Ja lisäksi tietysti meidän täytyy kyetä ottamaan mukaan tähän prosessiin – eri osioita. Täytyy kyetä yksinkertaistamaan prosesseja ja näin alueet kykenevät optimoimaan rahoitusmahdollisuutensa ja varmistautumaan siitä, että investoidaan maaseutualueille. Olen myös sitä mieltä, että kun puhutaan erityistuhuista niin tuista niitä tulisi vahvistaa Ja on tärkeää, että vedetään puoleen nuoria. Ja se on tärkeää siis maaseuturahastossa. Tämä erityistukien laajentaminen tulisi kohditua nimenomaan myös pieniin, pk-yrityksiin ja pieniin viljelmiin. Minusta meidän täytyy enemmän kiinnittää huomiota ylipäätään kaikkiin niihin säännöksiin, jotka liittyvät YMP. Ei saa olla mahdollista se, että PK-yritysten tuet päätyvät suuryritysten taskuihin, jotka sitten tekevät myös vääriä ilmoituksia omasta koostaan. Luonnollisestikin tämä on sellaista, mitä on nähtävissä tuolla todellisuudessa. Meidän täytyy kyetä valvomaan kaikkia näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Bogovic. Kiitos. Seuraavaksi Bogovic. Eh, Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Maatalouspolitiikka perustuu EUn perussopimukselle – Siinä mainitaan, että maatalouspolitiikan avulla varmistetaan kunnollinen tulotaso viljelijöille ja tuotetaan ruokaa ja samalla kehitetään myöskin maaseutua. ilmaston keskittyminen, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, se rooli, joka maataloudella on, kun taistellaan maatalous tai pikemminkin ilmastonmuutosta vastaan tulkikorjaa. Näiden lisäksi on vielä uusiakin haasteita. ihmiset lähtevät pois maaseudulta esimerkiksi. Väestö ikääntyy, erityisestikin tämän hankala ongelma maaseudulla. Konvergenssi, konvergenssi on kahdenlaista ensinnäkin jakaut, jakautuminen tai erot jäsenvaltioiden välillä, mutta toisaalta on sitten myöskin jäsenvaltioissa sellainen tilanne, että maan omistus on keskittynyt suurien maanomistajien käsiin. Ei tällaisia valtavia maa-alueita voi enää kutsua maatiloiksi. Hogan, komissari Hogan, yrittää käyttää hyväkseen toissijaisuusperiaatetta myöskin uuden maatalouspolitiikan, yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä – Meillä on puiteasetus, joka on ikään kuin kumppanussopimuksen kaltainen. Se on aivan uusi ajattelutapa maatalouspolitiikan puolella. Ensinnäkin sääntöjen noudattaminen perustuu perussopimukseen. Ja strategiset suunnitelmat pitävät sisällään Valtuuspolitiikan tai maaseudun kehittämisen kummankin pilarin suuri ongelma on se, että yhteinen maatalouspolitiikka, ei siis kumpikin sen pilari, että kumpikin sen pilari ja kumpikin rahasto, maaseudun kehittämisrahasto ja maatalouden tukirahasto ovat nyt sellaisessa tilanteessa, että kummastakin ollaan rankalla kädellä leikkaamassa varoja. Meidän pitäisi pikemminkin lisätä maaseudun takamaatalouden rahoitusta. Ei sitä leikata pitäisi. Täälläkin pitää tuki samalla tasolla kuin nytkin. Strategiset suunnitelmat antavat enemmän vastuuta jäsenvaltioille – Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot eivät voi syyttää komissiota tai Brysseliä mistään puutteesta tai ongelmista, vaan jäsenvaltiot joutuvat itse ottamaan vastuun. Tämä liittyy tiettyjä vaaroja. Me tiedämme, että EU on hyvin monenkirjava, eroja valtioiden välillä on, ja saattaa olla, että Strategisten suunnitelmien täytäntöönpano on joissakin jäsenvaltioissa vaikeampaa kuin joissakin muissa, ja joissakin jäsenvaltioissa saattaa syntyä viiveitä. Voisin puhua tästä paljon pidempäänkin, mutta jätän nämä sanani seuraavaan puheenvuorooni. Haluaisin viitata myöskin siirtomakausiin, jota tarvitaan. Haluaisin tukea perheviljelmiä, pienviljelijöitä, nuoria viljelijöitä, mutta niin ikään meidän kannattaisi kiinnittää huomiota niihin, jotka ovat vuosikymmeniä jo viljelleet maataan, eli vanhempiin viljelijöihin. Ei heitäkään pidä unohtaa. Kaikki nämä rahat täytyy käyttää niin, että sekä nuoret että vanhat viljelijät voivat hyötyä tiedonsiirrosta, osaamisesta, osaamisen siirrosta, digitalisoitumisesta. Tämä kaikki liittyy myöskin LEADER-ohjelmaan ja alueelliseen kehitykseen. Meillä on myöskin älykyliä koskeva aloite, joka on niin ikään tärkeä. Ei riitä, että on viljelijöitä maaseudulla. Maaseutu tarvitsee muutakin maaseutu täytyy pitää hengissä. Terveydenhoitoon tarvii investoida niin ikään koulutukseen ja ammattikoulutukseen, innovointiin ja tutkimukseen. Uskon, että älykylä-aloite voi tässä olla avuksi. Kilpailua ei pitäisi olla maatosvalikunnan ja rigivalikunnan välillä – Mehän tässä pyrimme samaan tavoitteeseen, eli siihen, että maaseutu pidetään elävänä ja saadaan virkistymään. Kyse on sekä kaupunkiagendasta että maaseutuagendasta, joita täytyy viedä eteenpäin. Ja maaseutu täytyy kehittää muutenkin kuin maatalouden avulla. Viimeisenä, mutta en vähäisempänä, toivoisin, että jäsenvaltiolla olisi aikaa luoda uusia mekanismeja, jotka, joita tarvitaan strategisten suunnitelmien vuoksi. Kiitos. Sitten seuraavaksi Fanny Steroin. Kiitoksia. Tässä on tehty paljon työtä ja on paljon tarkistuksia esitetty. Ja minulla on kaksi huomiota. aluepolitiikassa olemme keskittyneet älykkääseen erikoistumiseen, eli erikoistutaan siihen, missä jäsenvaltiotalueet ovat hyviä, ja tätä kautta saadaan sitten myöskin aikaan kasvua ja työpaikkoja. Eli tämä voi liittyä autoteollisuuteen tai digitaaliseen teollisuuteen riippumatta tai riippuen siitä, mikä on tilanne kuussakin osassa Eurooppaa. No, sitten mikä on sitten tämä tuotantoketju ja mikä on viljelijöiden asema? Jos tuottaa tuottanoille markkinoille, niin sitten te katsoa lisäarvoa. Eli saako tuotteensa kaupan hyllylle. Siinähän on lisäarvoa. Eli maataloustuotanto ei ole pelkästään elintarvikkeita, vaan siellä on raaka-aineita myöskin kestävään kiertotalouteen. Esimerkiksi perunoista voi tehdä muovia, joka on ihan yhtä laadukasta kuin fossiilisista lähteistä tehdyt muovituotteet. Eli täytyy katsoa tätä politiikkaa eri osissa Eurooppaa Ja tämä ei koske ainoastaan vanhoja jäsenvaltioita, jotka ovat teknologisesti pidemmällä. Eli meidän täytyy ajatella vaikka Puolaa ja muitakin jäsenvaltioita ja erityisesti niitä alueita, joilta lähtee paljon ihmisiä pois. Eli meidän täytyy katsoa koko ketjua ja meidän täytyy miettiä koulutusta ja ekosysteemiä, jossa voidaan tehdä erikoistuminen houkuttelevaksi yrityksille. Eli tämä voi toteutua myöskin viljelijöiden osuuskunnissa. Eli myöskin osuuskunnat voivat toimia tällä tavalla. Eli tätä pitäisi tarkastella ja sitten täytyy myöskin ottaa sosiaalikysymykset huomioon. On alueita, joilta puolet väestöstä on jo lähtenyt, esimerkiksi osissa Itäpuolaa. Ja sitten tässä puhutaan uudesta taloudesta ja muista asioista, joista Bogovic mainitsi. Kaksi täysistuntoa sitten hyväksyttiin päätöslauselma, jossa myöskin käsiteltiin uutta teknologiaa ja uusia yhteyksiä. Ja meidän täytyy muistaa myöskin palvelut tällaisilla alueilla. Eli meidän pitäisi pyrkiä estämään tämä ihmiskato. Eli voin tukea teitä ja voin laatia tästä asiasta vielä tarkistuksen. Thank you. This was the last, uh, Kiitoksia. Ja nyt sitten komission edustaja Milosiv saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, arvoisat valiokunnan jäsenet. Miltä kaikki mainitsivat budjetin, niin aloitanpa siitä. Tietysti olemme samaa mieltä siitä, että maaseudun kehitys voi olla menestyksellistä, jos meillä on riittävästi varoja siinä. Tästä huolimatta täytyy tunnistaa, että me, me työskentelemme myös tiukemmassa yleisessä ilmapiirissä, johon vielä lisäksi vaikuttaa Brexitin kielteinen vaikutus. Kuten mainittiin, meidän tulisi kattaa uusia prioriteetteja uudessa ohjelmassa, kuten maahanmuutto. Ja siksi meillä on tässä näitä rajoituksia. Tietysti näissä rajoissa tämän ehdotuksen tavoitteena on säilyttää maaseutualueiden riittävä tuki. Ja komissio on selvästi sanonut, että me emme halua vähentää tuota tukea. Me vain tasapainotamme EU- ja jäsenvaltioiden välistä tukea ja pyrimme kohdentamaan näitä rahoja paremmin. Tässä yhteydessä olemme sitä mieltä, että huolellinen suunnittelu, jossa pyritään synergiaan muiden välineiden kanssa ja rahoitusvälineiden kanssa on hyödyksi. Ja haluaisin mainita, että meillä on myös mahdollisuus siirtoihin pilarien välille. Eli näiden lisäsiirtojen lisäksi meillä on mahdollisuus 15 prosenttiin ja tulevaisuudessa – Meillä on siirtoja myös muiden osioiden välillä lisä 15 prosenttia ilman, että kansallista yhteisrahoitusosuutta täytyy käynnistää. Tämän lisäksi myös ensimmäisessä pilarissa meillä on mahdollisuus tähän pakolliseen ekojärjestelyyn, joka on ikään kuin tällainen maaseudun kehittämismenettely. Ja vain nyt reaktiona joihinkin näihin muihin kommentteihin, joita tehtiin aloita Leaderista. Esitettiin väite, että Leaderia on leikattu kaksi ja puoli kertaisesti. En näe, mistä tämä nyt tulee. Itse asiassa tulevaisuudessa me säilytämme velvoitteen liiduin viiteen prosenttiin. Ja se pohjautuu kokemukseen, jota meillä on. Mehän tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot menevät pidemmälle kymmenenkin kanssa. Ja sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa liity on yli 30 prosenttia alueellisissa ohjelmissa. Me säilytämme siis mahdollisuuden tähän ja se on jopa vähemmän byrokraattinen tulevaisuudessa. Leader tulee tapahtumaan yhteistyötoimenpiteiden puitteissa, eikä se määrää ennalta niin paljon, vaan se antaa lisää liikkumavaraa mm, tuolle paikallisyhteisölle. Toinen kommentti, joka esitettiin, koski nuoria viljelijöitä. Tämä on erityinen komission prioriteetti tulevaisuudessa. Ainakin 2 prosenttia näistä ensimmäisen pilarin allokaatiosta pitäisi mennä nuorille viljelijöille. Ehdotus tässä mielestäni on se, että ikäraja menisi yli 40 vuoden No itse asiassa emme ole sitä mieltä, että tämä mikä loistava idea on, koska tuki on silloin vähemmän kohdennettua. Meillä on myös kokemuksia ja ajattelemme, että olisi oikein ja riittävää viedä eteenpäin tätä, jos pysäytetään se 40 vuoteen. Ainahan voidaan tietysti väitellä siitä, että mikä on nuoruuden raja, ja 40 näyttäisi tässä olevan aika hyvä ehdotuksemme siihen, että tuki nousi 30 prosenttiin ja YMPssä budjetin on tavoitteena olla mukana tässä ja 40 prosentin tasolla, joten Euroopan parlamentti nyt sitten tarkastelee kaikkia näitä rahoituksia meidän politiikassamme. Eurooppalaiset viljelijät, mainitsen vain, että mitään rajoituksia heidän kohdallaan ei ole jos se vastaavat niihin kriteereihin, joita meillä on rahoituksessa, niin minkä näköisiä rajoituksia ei ole. Kun tarkastetaan lähestymiskriteerejä, niin meillä oli kaksi eri näkemystä. Olemme saaneet kuulla ensimmäisen eh, Ropelta, joka totesi, että meidän tulisi siirtyä täyteen lähestymiseen ohjelmakontikauden loppuun mennessä – ja Garcia Peresin reaktioon, että tämä ei oikeastaan ole niin. Neuvostossa sama asia on esillä. Jotkut jäsenvaltiot haluavat enemmän, toiset vähemmän. Meidän ehdotuksemme on tasapainoinen ja kohtuullinen meidän mielestämme. Ja Jäsenvaltioihin saattaa kohdistua kuin 9 prosentin lasku suorissa tuissa. Viljelijät jäsenvaltioissa, joissa hehtaaritaso on alle 90 prosentin EU-keskiarvoista, voivat saada lisätukea jopa 4 prosentin lisäyksen. Ei se täytyy pitää mielessä, että jäsenvaltioiden välillä on eroja. Alueiden tunnustamisen taso, ymmärrämme, että on tarpeen rinnastaa kohdepolitiikka ja maatalouspolitiikka toisiinsa sikäli kun puhumme tästä kysymyksestä. Kun puhutaan sitten taas sosiaalista näkökulmasta, ainakin kolme neljä puhujaa mainitsi tämän. Se, mitä haluaisin tässä suhteessa nähdä, on, että artiklassa 6 tuossa asetussuunnitelmassa meillä on kolme sosiaalista tavoitetta ja meidän mielestämme ne ovat riittäviä, jotta katetaan kaikki ne haasteet, jotka täällä on mainittu, mukaan lukien naisten aseman parantaminen ja sosiaalipalvelut. Meidän ei tule minun mielestäni lisätä tähän mitään lisätavoitteita. Tärkeää on se, mitä me mitä jäsenvaltiot tässä suhteessa ohjelmoivat. Me suhtaudumme asian avoimesti. Meidän vain ei tulisi laittaa lisätaakkaa tähän asetukseen uusien tavoitteiden muodossa. Haluan vielä kerran toistaa, että on tärkeää se, mitä tarkalleen ottaen jäsenvaltiot ohjelmissaan suunnittelevat. Mitään käytännön rajoituksia tässä suhteessa ei ole. Ja pysyvä laidun, sen suhteen haluaisin mainita, että ei mennä taaksepäin. Se, mitä on nyt tehty, voidaan hoitaa tulevaisuudessa. Annamme vain yleisempi luontoisen määritelmän asetuksessa ja jäsenvaltiot voivat sitten jatkaa tästä. Artikla 69. Maaseutuyritykset ja muut kuin maatalousyritykset maaseudulla. Ymmärrän tämän kohdan, mutta meillä on tässä kaksi eri politiikkaa. Aluepolitiikka yhtäältä, kohesiopolitiikka toisaalta ja sitten maatalouspolitiikka. Olemme sitä mieltä, että tässä pitäisi olla selkeät rajat näiden eri politiikan alojen välillä ja siksi tämä onkin muotoiltu niin kuin se on asetuksessa. Mä haluaisin myös mainita, koska useita puheenvuoroja käytettiin siitä, että huomioikaa, että nyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen maatalouspolitiikan yhteiset tavoitteet ovat olemassa ja me suhtaudumme oikein myönteisesti tähän. Puhuttiin siitä, että tässä puhuttiin kiertotalousajatuksista, älykkäästä erikoistumisesta ja niin poispäin. Voimme siis kattaa tämän emme pelkästään YMPssä, koska YMPssähän meillä on mahdollisuuksia siihen, mutta myös ne määrät, jotka löytyvät horisontti 20 ovat olemassa. Eli me olemme yli kaksinkertaistaneet tämän budjetin. Siellä on myös tällä alueella uusia mahdollisuuksia. Enkä nyt tiedä, katoinko kaiken, todennäköisesti en. Mutta tämä olisi siis pääkommenttini. Tällä hetkellä lopuksi haluaisin vain todeta, että kun puhutaan uudesta suoritusmallista, jota ehdotamme, Ainiin, niin, sepäs onkin tärkeää. Kassia Peres mainos, mainos, mainitsi tämän uudelleen kansallistamisen useaan otteeseen sanoisin, että säilytämme Brysselin tason, EU-tason sellaisena. Siksi, että olemme määritelleet tavoitteet ja siksi, että olemme tarkastelleet sitä, millä tavalla pääsemme näihin tavoitteisiin. Ja me määrittelemme myös interventiot. Lisää toissijaisuutta ei sinänsä ole tässä politiikan määrittelyssä, vaan sen täytäntöönpanossa, joka hoidetaan YMPn kautta. Ja tähän haluaisinkin päättää ja todeta, että tässä uudessa suoritusmallissa meillä on paljon enemmän joustavuutta. Budjettiin palaan, se on jäsenvaltioiden pöydällä tällä hetkellä ja tietenkään komissio ei sitten vastusta sitä, kunhan vain löydämme, jos siis löydämme lisäbudjettia sille ja yleisesti ottaen Euroopan unionille. Kiitoksia. Thank you. Uh, my... Kiitoksia. Tarkistusten osalta 29. päivä marraskuuta puolelta päivin on määräaika. 29. marraskuuta siis. Rope, onko teillä vielä loppusanat? Ja pyytäisin teitä nyt puhumaan hyvin lyhyesti. Joo, labai ačiū, nesistengsiu giliai kalbėti. Kiitoksia. En nyt eh, sen syvällisemmin käsittele asioita enää. Olen iloinen siitä, että täällä syntyi niin eloisaa keskustelua. Haluan kiittää kaikkia teidän ajatuksistanne ja kommenteistanne. Niissä oli hyvin paljon päällekkäisyyttä. Joitakin eriävikin näkemyksiä esitettiin. Kiitos myös komission edustajalle. Uskon, että on mahdollista pyrkiä löytämään kompromisseja vaikeimpiinkin kysymyksiin. Mikäli halutaan näitä strategisia suunnitelmia, niin kyllä – pitää paikkaansa, että niiden suhteen on olemassa sen riski, että syntyy 27 erilaista maatalouspolitiikkaa Eurooppaan. Siksi meidän täytyy olla jonkinlaisia takuita tai jotakin toimia, joilla voidaan estää tämän syntyminen. Kun jäsenvaltiot alkaa laatia omia suunnitelmiaan, tämä tarkoittaa sitä, että kehitystaso jäsenvaltioiden välillä tulee kasvamaan vielä suuremmaksi kuin mitä se nyt on. Mitä lähentymiseen tulee konvergenssiin, uskon, että nyt on päästy sellaiseen vaiheeseen, että meidän täytyy konvergenssipyrkimyksiä jatkaa edelleenkin. Pyrkimyksiä on ollut jo 20 vuotta. Tätä täytyy nyt jatkaa, jotta päästään unionin keskitasoa kohti. Ei tämä tarkoita sitä, että yhdestä maasta otetaan ja annetaan toiselle maalle, mutta on kyllä mahdollista, että tarkastellaan lisärahoitusta joillekin. Maaseutua halutaan muutenkin elvyttää. Minä tulen esittämään joitakin tarkistuksia teidän tuellanne. Uskon, että meidän on mahdollista keksiä jotakin aivan uutta. Voimme puhua esimerkiksi kaupasta, tuotantoteollisuudesta, mutta ennen muuta meidän täytyisi keskittyä paikallistuotantoon, siihen kuinka paikallisia raaka voitaisiin käyttää paremmin hyväksi. Ja kuinka metsästä saataisiin kaikki hyöty irti. Meidän täytyy luoda sellaiset olosuhteet, että ihmiset voivat ostaa paikallisia tuotteita samalla hinnalla tai jopa halvemmalla hinnalla ja laadukkaampia tuotteita kuin kauempaa tulevat tuotteet sairaaloita ja kauppoja täytyy pitää yllä maaseudulla ja varmistaa, että tuotantoketju on mahdollisimman lyhyt. Kenties joissakin maissa halutaan tukea tiettyjä väestöryhmiä maaseudulla. Muutenkin maaseutua, kun pyritään kehittämään, pitäisi tarkastella tilannetta kokonaisvaltaisesti, eikä pelkästään tuijottaa maa, maanviljelyä. Pikemminkin täytyy tehdä yhteisiä ponnisteluita. Kenties kohesiopolitiikankin kautta saataisiin lisää tukea liiketoiminnalle maaseudulla. Ja kaupungit voivat lähentyä myöskin maaseutujen maaseudun suuntaan. Kiitoksia kaikille ehdotuksista ja toivon mukaan saamme vielä paremman asiakirjan kuin mikä, mitä se nyt on aikaan. Kiitoksia. Eli määräaika on torstai 29. marraskuuta puolelta päivin. Ja jatkamme nyt maatalouskysymyksissä. Eli tarkastelemme lausuntoa eli yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta. Maatalousvaliokunta on asiasta vastaava valiokunta ja me laadimme lausunnon. Ja valmistelija on Bokovic, olkaa hyvä. Eh, hvala za besedo. Eh, <clears throat> kot smo že pri prvi točki. Kiitoksia, puheenjohtaja. kun puhuttiin strategiasuunnitelmista, mainitsin myöskin komission uuden ehdotuksen, joka on omalla tavallaan vallankumouksellinen. Ehdotuksella muutetaan nyt yhteistä maatalouspolitiikkaa hyvin perustavanlaatuisella tavalla – Tavoitteena on tehdä siitä moderni ja mikä on merkittävin muutos. Meillä on lähentymistä, eli kaikki säädellään Brysselistä käsin. Ja nyt lähentymisestä ollaan siirtymässä kohti suoritusten mittaamista ja tarkkailua ja myöskin on keskitytty ympäristöön. Jäsenvaltiolla on enemmän toissijaisuutta ja joustavuutta, ja joustavuuden kautta he voivat pyrkiä täyttämään aukot ja vähentämään eroja jäsenvaltioiden välillä. Eli minä tuen tätä uutta mallia Teillä on ehkä välillä erilaisia näkemyksiä tästä, mutta on tärkeää kuitenkin, että jäsenvaltiot kantavat enemmän vastuuta. Komissio siis valvoo näitä indikaattoreita ja tuloksia. Meillä on paljon tietoa siitä, mitä valvotaan ja mitä ei. Eli yksinkertaistamista tulee hallinnollista taakkaa vähennetään. Ja me myöskin tiedämme, että entinen ensimmäisen toisen pilarin rakenne on otettu osaksi uutta asetusta. Ja sitä sitten kehitetään pidemmälle kansallisella tasolla. tiedä, näkyykö tämä yksinkertaistaminen tästä tekstistä. Ja se itse asiassa saattaa lisätä jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa, kun ajatellaan valvontaa niin olen sitä mieltä, että pitäisi olla vähemmän valvontaa, vähemmän tarkistuksia – näistä maksuvirastoista ja Brysselistä. Miksei käytettäisi hyväksi satelliittiverkostoa, joka on perustettu? Se olisi parempi vaihtoehto, mutta tiedämme, että on tiettyjä tuntemattomia tekijöitä ja tilintarkastustuomioistuin myöskin totesi, että strategiasuunnitelmat eivät ehkä ole riittävän selkeitä. tästä asetuksesta voin vielä sanoa, että meidän täytyy kiinnittää huomiota CMO-asetukseen. Eli meillä on asetuksia, jotka keräävät yhteen kaikki nämä mainitut tavoitteet. Kohdassa 14. Meidän täytyy lisätä yhteyksiä. Tämähän on mainittu asetuksessa ja meidän täytyy pyrkiä sisäiseen ja ulkoiseen lähestymiseen. Komissiolla on hyviä tavoitteita. Me tiedämme, että maaseudulla on nyt jättimäisiä yrityksiä ja niitä tulee rajoittaa. Uskon, että tulemme vielä keskustelemaan näistä CAPin kysymyksistä, kun niitä aletaan soveltaa useammassa jäsenvaltioissa. Mutta joka tapauksessa uskon, että meillä on vielä paljon puhumista tästä tulevaisuudessa, mutta meidän täytyy löytää selkeitä vastauksia. Tästä puhuttiin eilen maatalousvaliokunnassa ja mietimme, miten voitaisiin käyttää näitä varoja aktiivisesti maaseutualueilla. Eli kyse ei ole pelkästään omistajista, vaan niistä, jotka tekevät varsinaista viljelystyötä. Tiedän, että meillä on aluepolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa – mutta ne kaikki liittyvät alueelliseen ulottuvuuteen ja myöskin maahanmuuttokysymyksiin. Ja tämäkin pitäisi ottaa mukaan monivuotiseen rahoituskehykseen, koska nythän tiedämme, että varoja on lisätty. Ja silloin ehkä ei pyritä näin mainittuihin tavoitteisiin. Erasmukseen ja Horisonto 2020 hankkeisiin on enemmän rahaa, mutta meidän täytyy kuitenkin vielä keskittyä maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen. Ja meidän täytyy estää maaseudun autioituminen. Se koskee maaseutualueita ja ihmisiä siirtyy myöskin köyhistä maista rikkaampiin. No sitten vielä toissijaisuusperiaate. Meillä pitää olla enemmän yksinkertaistamista. Jäsenvaltioiden on kannettava enemmän vastuuta, eikä aina vain syyttää Brysseliä. Jäsenvaltiot voivat olla luovempia ja kantaa enemmän vastuuta. Meillä on paljon kokemusta kohesiopolitiikan alalta. Tiedämme, että jäsenvaltiossa on paljon luovuutta. Meidän täytyy nyt miettiä uusia mekanismeja, jotta voidaan välttää viiveitä, koska jos maaseudun kehitysohjelmissa tai kohesio-ohjelmissa on viiveitä, niin se vaikuttaa hyvin kielteisellä tavalla. Eli suorissa maksuissa ei saa olla viiveitä. Eli siksi ehdotan tätä siirtymäkautta. Ja haluan pitää kiinni myöskin tästä kahden pilarin rakenteesta yhteisessä maatalouspolitiikassa – Ja kaikkea ei tarvitse uudistaa, koska järjestelmä toimii aika hyvin. Sitten indikaattoreista ja sitten nämä vuosisuorituskysymykset. Muutama asia pitää vielä selvittää. Ja sitten tarkistukset. Parlamentilla pitäisi olla suurempi rooli Ja siksi ehdottaisin, että kaikki nämä asiat säädellään delegoiduissa säädöksissä. Eli parlamentti ottaisi suuremman roolin politiikan täytäntöönpanossa. Eli vähemmän täytäntöönpanosäädöksiä, enemmän delegoituja säädöksiä. Parlamentilla pitäisi olla kunnolla sananvaltaa, ja jos näin ei ole, niin silloin YMP saattaa vesittyä ja siitä tulee kansallista politiikkaa. Eli enemmän delegoituja säädöksiä. Ja tämän lisäksi, kun komissio panee täytäntöön yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin sen pitäisi raportoida parlamentille. Parlamentin täytyy tietää, mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla ja Tarvittaessa voisimme ehdottaa muutoksia, niin kuin eilen viime vuonnakin tehtiin asetuksen osalta. 2021 ei ole realistinen tavoite, eli meillä pitäisi olla kahden vuoden siirtymävaihe. Eli sitten kun kaikki on hyväksytty Brysselissä, niin jäsenvaltioiden on hyväksyttävä strategiasuunnitelmat, ne pitää vahvistaa – ja sen jälkeen pitää sitten olla täysin uusi IT-järjestelmä. Ja on mahdotonta toteuttaa tätä kaikkea vuoteen 2021 mennessä. Tarvitaan vähintäänkin kahden vuoden siirtymäaika. Sitten raportointi. Mehän tiedämme, että se voi olla hyvin hyödyllistä, kun mitataan suorituksia. No ehkä huhtikuu on realistinen tavoite, jos halutaan valmistella laadukkaita raportteja. Ja sitten poikkeukset, kun kyse on ylivoimaisista esteistä, esimerkiksi edunsaajan kuolema tai pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan. Joskus luonnon katastrofitkin voivat tulla kyseeseen. Sekin on ylivoimainen este ja se pitää myöskin ottaa huomioon, kun määritellään näitä poikkeuksia. Myöskin oikeasuhtaisuusperiaate on tärkeää. 7 miljoonan edunsaajan ei pidä saada samanlaista kohtelua kuin niiden, jotka saavat tukea kohesiorahastosta. Koko järjestelmä ei tarvitse muuttaa. Tämähän on kopioitu horisontaalisesta asetuksesta, eikä pidä asettaa liian suurta taakkaa pienille edunsaajille liiallisella byrokratialla. Kiitos ja sitten odottelen tätä keskustelua ja tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia. Tässä oli sitten kattava katsaus koko yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Sitten varjoesittelijät, Kartia Peres, ja puhukaa lyhyesti. Voy a compensar las intervenciones. Eli minä puhun lyhyesti, koska muut puhuivat niin pitkään. Eli kaksi asiaa. Ensinnäkin yksi kysymys, joka on tärkeä, eli meidän täytyy saada käyttöön tämä korvausjärjestelmä, mikäli peritään takaisin näitä maksuja. Eli jos on vuosi, jolloin viljelijä on maksanut enemmän tai vähemmän, ja seuraavana vuonna voidaan sitten tehdä tämä äh, tasoitus, eli maksetaan enemmän tai vähemmän, eikä tarvitse sitten odottaa vuosikausia ennen kuin tämä tasoitus tehdään. Tämä olisi helppoa, ja meidän pitäisi vain ottaa käyttöön tämä korvausmekanismi. Ja sitten strategiasuunnitelmat ja muut. On maita, joissa aluekysymykset sisältävät myöskin sertifiointimahdollisuuksia. Ja näissä tapauksissa on tärkeää, että voidaan todeta, että on yksi organismi, joka koordinoi kaikkia muita. Eli kun on sertifiointiorganismeja eri alueilla, niin sitten voisi olla yksi tunnistettu organismi, joka koordinoisi kaikkia näitä muita. Siinä kaikki. Kiitos. Thank you very much. The next shadow... Kiitoksia. Seuraavaksi Rope. Ja pyytäisin, että puhutte nyt lyhyesti. Me jatkamme tätä keskustelua maatalouspolitiikasta, mutta puhukaa nyt ihan lyhykäisesti. Gerai, pirmininkė, labai ačiū, labai ačiū kollega. Kiitoksia hyvä kollega, tästä lausunnosta. Pidän tästä ja jos minulla on lisäehdotuksen, niin luonnollisesti esitän ne. It was really brief. Thank you. No se paljon lyhyt. Kiitos. Oliko muita kommentteja kollegoilta? No sitten ilmoitan, että Borsman saa puheenvuoron komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. On ollut oikein mielenkiintoista kuunnella tätä valiokuntaa ja maatalousvaliokuntaa. Kiitoksia tästä horisontaalista säännöksestä erityisesti pitäytyisin niissä kommenteissa, joita esittelijä on esittänyt tarkistuksista ja Garcia Perez on esittänyt. Eli periaatteessa Puhuisin ensinnäkin näistä siirtymäkauden säännöksistä. Tehän huomioitte, että 2020 on liian varhain ja komissio on aina pitänyt käynnissä näitä siirtymäkausia ja on varmistautunut siitä, että on puhuttu jäsenvaltioiden kanssa etukäteen. Olkaa siis varmoin siitä, että huolehdimme siitä, että tämä täytäntöön pannaan oikea-aikaisesti. Ja luonnollisestikin sitten suorattu, että maksetaan vuosipohjaisesti, eli emme odota minkäännäköisiä viiveitä tässä suhteessa. Kun puhutaan sitten taas maaseudun kehityksestä, niin on tärkeää, että meillä on uusi ohjelmointikausi valmiina, koska jotkut jäsenvaltiot äh, käyttävät loppuvaransa tämän ohjelmointikauden aikana. Tässä nimittäin ei ole samankaltaista viivettä täytäntöönpanossa kuin muissa eri rahastoissa, ja siksi tiedämme, että jäsenvaltioilla kohta ei ole ollenkaan varoja ja tarvitsemme uutta rahoitusta. Eli tämä pitää myös ottaa huomioon näissä järjestelyissä. No sitten esittelijähän myös mainitsi sen, että meillä pitäisi olla lisää yksityiskohtia delegoidussa säännöksissä ja komissio kyllä tietää, että neuvosto halusi täytäntöpanevan säännöksen komissio taas delegointisäännöksen ja olemme pyrkineet nyt rajoittamaan näitä valtuuksia, jotka löytyvät horisontaalisesta säännöksestä puolen siitä, mitä ne tämänhetkisessä säännöksessä olivat. Eli ja näin sitten pyynnytään menemään tässä keskitietä neuvoston ja parlamentin välillä. Tästä varmasti keskustellaan vielä neuvotteluissa. No sitten Mainitsitte vielä sen, että jäsenvaltiot tarvitsevat uudet IT-järjestelmät. Tässä kohdin täytyy kyllä todeta, että pyrimme todella rakentamaan tätä sillä pohjalle, mitä jo jäsenvaltioissa on olemassa. Eli se merkitsisi, että jatkamme kaikkia tämänhetkisiä ohjelmia. Kaikki indikaattorit, joita on ehdotettu, niiden pitäisi olla olemassa. Ne ovat olemassakin myös maksuvirastoissa, niiden IT-järjestelmissä. Eli Pyrimme todella hyödyntämään sitä, mikä meillä nyt tässä on olemassa ja mikä toimii. Sama koskee valvontaa. Olemme ehdottaneet sitä, että jäsenvaltioilla olisi valvontajärjestelmä, jotta ne voivat hyödyntää uutta teknologiaa valvonnassa, jota ne tekevät tuolla kentällä ilman, että komissio sanoo, miten monta tällaista kenttätarkastusta täytyy tehdä, sillä tämä on uusi tulosmalli, jonka tavoitteena on keskittyä nimenomaan ei noudattamiseen, vaan tuloksiin. Ja näin komissio tukee tätä. Lopuksi vielä toteaisin jotain tästä 15. helmikuuta ajasta. Se syy löytyy siitä, että se löytyy tuolta varahoitoasetuksesta. Eli komissio saa silloin periaatteessa neuvostosta ja täältä vastuuvapauden ja komission täytyy esittää omaa kertomuksensa tuon vuoden keväällä. Ja se tarvitsee jäsenvaltioiden tulokset 15. helmikuuta, kuten on sovittu. Se löytyy myös uudesta varahoitoasetuksesta tältä vuodelta. Ja Kysymys ei ole pelkästään tilinpäätöksestä, vaan myös tämän rahakäytön laillisuudesta ja uudesta mallista ja siitä, miten se hyväksytään. Eli siitä syystä tämä päivämäärä 15. helmikuuta. Ymmärrän kyllä, että jotkut valtiot sanovat, että tämä on liian tiukka aikataulu ja hankala. Samalla kuitenkin 15.10. on jo tilit päätetty, eli tässä ei olla menty siis joulukuulle asti. Ja kuten totesin, kyseessä ovat tiedot, jotka pitäisi olla jo olemassa. Garcia Peresille toteaisin, että kun kompensointipuolesta, jos puhutaan, sanomme, että me siitä aseta yksityiskohtaisia säännöksiä, koska Siinä vielä jäsenvaltiot työstävät kysymystä, mutta tietysti on mahdollista, että meillä on koordinointieli, mutta ei se mikään vaatimus ole komissioehdotuksessa. Kiitoksia. Thank you. It was very important clarifications and Kiitoksia, kiitos näistä selityksistä. Sitten Bogovic, te saatte vielä kaksi minuuttia tai ehkä yhden. Eno minuto bo dovolj, Hvala. Yksi minuutti riittää vallan mainiosti. Voisin kiittää komission edustajaa kaikista näistä selityksistä, jotka hän antoi. Mitä raportointiin tulee, meidän täytyy tästä vielä keskustella, kuten sanoin. Nyt jään ilomielin odottelemaan yhteistyötä varjostelijoiden kanssa. Kiitoksia. Ja määräaika tarkistusten jättämiselle on torstaina 29 marraskuuta puolelta päivin. Eli 89. marraskuuta puolelta päivin. Ja seuraava kohta esityslistalla tämän valiokunnan lausunto. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 1316-2013 muuttamisesta siltä osin, kuin on kyse yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista. Valmistelija on Howarth ja liikennevaliokunta on asiasta vastaava valiokunta. Siellä äänestetään 10. tammikuuta. Eli meidän täytyy hiukan vauhdittaa työtämme tämän lausunnon osalta, jos haluamme että se valmistuu ajoissa. Eli me äänestämme tästä 13. joulukuuta. Eli siksi määräaika on nyt lyhyempi tarkistusjättämiselle, mutta Howard, teillä on nyt puheenvuoro, Very minor. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on pienen luokan mukautus lainsäädäntöön. Toivon mukaan sitä koskaan tarvitse käyttää. Se, että yhdistynyt mahdollisesti lähtee unesta ilman erosopimusta, loisi Ison-Britannian kokoisen aukon Pohjois, Pohjanmeren, Välimeren TNT-verkoston Ongelmana on se, että sitten ei olisi mitään loogista reittiä, jolla yhdistettäisiin tämä käytävä Euroopan mantereeseen, mantereen ja Iranin välillä. Joten komission tarko- ehdotuksen tarkoituksena on määritellä laivareitti, joka olisi sovelias verkoston kannalta. Ja komissio ehdottaa, että Rotterdamin, Antwerpenin ja Zeebruggen satamat määriteltäisiin lähtö- ja tulopaikoiksi, kun yhdistetään Irlannin satamat ja Euroopan manner. Irlannissa Dublin ja Cork olisivat näitä sotamia. Tämä saattaa ensinnäkin näyttää hieman kummalliselta, mutta täytyy muistaa, että Roskov, jotkut muut satamat eivät ole soveliaita, vaikka ne olisivat kyllä lähempänä. Verkon kannalta ne eivät ole soveliaita. Ne ovat osana eri reittiä kuin mainitut Irlannin satamat, joten tämä satamien määrittely perustuu maalaisjärkeen. Tämä ei erityisellä tavalla vaikuta siihen, kuinka liikenne hoituu, koska kyse on ikään kuin pienimuotoisesta markkina-alueesta liikenteen kannalta, mutta merkittävää tässä on, että mikäli erosopimusta ei synny, Calais, Dover, Dunkirk käytävä tulee omaamaan riittävästi ongelmia Tämä saattaa johtaa siihen, että liikenne täytyy ohjata muualle, kun katsoo minkälaisia viiveitä saattaa syntyä Kaleen Dunkirkin alueella matkustamiseen tai kuljetuksiin. Nämä saattaisi olla merkittävä ongelma, koska Kaleen Doverin kanalin ylityspaikassa ei ole kokemusta tullitarkastuksista missään kokemusta minkälaista nykyaikaisesta tulitarkastuksesta, joten ei tiedetä, miten suuri ongelma tässä syntyy, joten parempi, että vältetään koko ongelma alun perinkin. Saman tapaan, mikä sopimusta ei synny, TNT-väylä Irlannin ja Euroopan välillä ei kulkisi pois Iranin kautta. Vaan Iso-Britannian raja tulee vastaan, mikäli Brexit-sopimus saadaan aikaan. TNT-väylä tulee edelleenkin kulkemaan yhdistyneen kuningaskunnan kautta, eikä sitten ole maasilta. Tämä lainsäädäntö ei myöskään vaikuta tilanteeseen vuoden 2020 jälkeen, kun ajatellaan nyt tehtyjä ehdotuksia ja siirtymäjärjestelyitä, koska 2021 vuodesta eteenpäin uusi verkkojen Eurooppa-lainsäädäntö astuu voimaan. Regivaliokunnassa kannattaa muistaa, että sitten saattaa olla ajankohta uudelleen pohtia yhteyksiä Irlannin, Posidonin ja Euroopan välillä. Pitäisikö sinun kenties uudestaan pohtia käytävä järjestelyitä tässä kontekstissa? Uskon, että tästäkin kannattaa muutama sana laittaa mukaan tähän lausuntoon. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte, mitä minulla oli sydämelläni. Match. And... Kiitoksia. Ja kiitoksia tästä brittihumoristakin, kun esittelitte lausunnon. Edustaako joku vaalikartel sisoa? No itse asiassa täällä ei ole muita varjoesittelijöitä paikalla. Ehkä äänestys oli vähän liian pitkä. Onko komissiolle jotain lisättävää? Yes. Yksi asia vain. Kannattaa muistaa se, mitä sanoin äh, Dunkirkista ja Kaleista. Ne edelleenkin olisivat tämän käytävän satamia, mutta ne olisivat lähtösatamia. Eli mitään muutosta siinä mielessä tähän statukseen ei tule. Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja Colson, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla itse asiassa ei ole mitään lisättävää. Se mitä esittelijä sanoi, se oli ihan kattava ja täsmällinen esitys. Tässä tapauksessa pyrimme ratkaisemaan jatkuvuusongelman, mikäli erosopimusta ei synny. Me kaikki siis toivomme, että tätä lainsäädäntöä ei koskaan tarvitse soveltaa. Jos näin käy, niin komissio halusi tehdä tämän yhteyden saaren ja mantereen välillä valitsemalla nämä kolme reittiä, joilla on enemmän, eniten liikennettä tällä hetkellä. Kiitos. Thank you very much. Everything is... Kiitoksia. Kaikki tuli selväksi. Toivottavasti voitte tavata vielä varjoesittelijöitä ja jatkaa työtä. Määräaika tarkistusten jättämiselle on tänään kello on 26. marraskuuta kello 17. Meillä alkaa aika loppua. Meidän täytyy pian äänestää. Eli 26. marraskuuta kello 17. Sitten siirrymme eteenpäin. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen. Jäsenet ovat saaneet koordinaattorin päätökset, jotka tehtiin eilisessä kokouksessa. Voimmeko hyväksyä nämä päätökset? Van Listeroid. Kylläpäs minun on vähän vaikea ottaa kantaa, kun en ollut paikalla eilen. Mutta mutta kyllä pöytäkirja tätä oikein olla. Haluamme kuitenkin esittää kommentin ja mm, lähetimmekin sen jo. Voi lukea sen tässä. Se koskee EPPn kommentteja siis. Kohdassa kaksi oli tekstiä ja se koski Interregia 3.12. ja ensimmäistä äänestys. Ja EPPn kommentti on, että Interreg esittelijä haluaa, että äänestyskauden käydään 3.12. Pascal Arimo on kyseessä. Ja koska olemme nyt hyvissä, hyvässä kohdassa tässä asiassa, niin olen päässyt tavoitteeseen tältä päivältä. So we'll... Kiitoksia. Eli otamme nämä huomiot mukaan pöytäkirjaan. Eli tänään olemme hoitaneet asian, asiat, jotka liittyivät monivuotiseen rahoituskehykseen. Oliko muita asioita? Ei. Eli seuraava kokous on 3. joulukuuta kello 15 eteenpäin. Haluaisin kiittää tulkkeja heidän työstään ja tuestaan. Ja aluekehitysvaliokunnan tänäinen kokous päättyy. Kiitos.